1 ja 4 pohjalta toteaa, että tämä paikka on vapaa vuodesta 6. heinäkuuta 2010. Sitten ilmoitan teille, että työjärjestyksen kohdan 3, 3 ja 4 kohdalta oikeusvaliokunta kokouksessa 5. heinäkuuta 2010 on tutkinut äh, valtakirjoja, herra Kovasi valtakirjaa 31. toukokuuta 2010, Ildiko Kalpeletsin, Peltsin ja herra Key Taylorin valtakirjaa toista kesäkuuta 2010 ja Lukas Hartongin ja Mr. Jan Mulderin valtakirja 22. kesäkuuta 2010 lähtien ja ilmoit, ehdotan, että vahvistetaan nämä edustajansemat asemat on kommenteille, näin ne on vahvistettu. Tämän istunnon pöytäkirja välitetään parlamentille sen hyväksyttäväksi seuraavan istunto